Kirjeen hyväksymiseen mennessä ei tule vastalauseita. Nämä valinnat on hyväksytty. Sisämarkkinavaliokunta on esittänyt oikaisua parlamentin hyväksymään tekstiin työjärjestyksen säännön 231 kohta 4 mukaan. Tämä oikaisu on hyväksytty, jos ei ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 24 tunnin sisällä esitä, että siitä on äänestettävä. Teksti on täysistuntosivujen täysistunnolla istuntosivuilla ja se julkaistaan. Yhdessä neuvoston